A todos, continuamos. Hyvää iltapäivää kaikille. Jatkamme tämän päivästä keskustelua. Kyseessä on talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso ja vuoden 2013 painopisteiden täytäntöönpano. Asian esittelijä Euroopan parlamentissa on Elisa Ferreira. Aivan ensiksi haluaisin kertoa muutaman seikan, erityisesti kansallisten parlamenttien edustajille. Toivotamme teidät sydämesti tervetulleiksi. Meillä on suuri kunnia, että olette tulleet tänään paikalle. Haluaisin kertoa, että täällä on tulkkaus 22 kielelle. Me emme käytä eh, tavanomaista eh, catch the eye-menettelyä, jossa kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti pyytävät puheenvuoroa, vaan aivan ensiksi annamme puheenvuoron Elisa Ferreiralle. sen jälkeen, jos haluaa puheenvuoron, on sitten Euroopan parlamentista tai kansallisesta parlamentista, niin jos haluaa puhua, niin on tällainen lomake täytettävä, laitettava siihen oman nimensä, annettava tämä sitten työntekijät, jotka siellä käytöllä kiertävät ja he toimittavat ne meille tänne eteen. Herman de Croo, Belgan parlamentista on ilmoittanut, ettei hän pääse paikalle valitettavasti. Eli tämän takia haluaisin nyt korostaa sitä, että puheenvuoroa pyydetään tällä tavoin. Teillä on siellä pöydällä tämä lomake, joka on täytettävä ja toimitettava sitten tänne eteen ja näin annamme puheenvuoron ja myös Euroopan parlamentin kollegat, jotka haluavat käyttää puheenvuoron mukaan lukien varjoesittelijät. Heidänkin on tämä paperi täytettävä, jos he haluavat puheenvuoro pyytää. Haluaisin vielä mainita sekä Euroopan parlamentin kollegoille että kansallisten parlamenttien kollegoille, että siis annamme vuorotellen puheenvuoron niin, että kaksi kansallisen parlamentin edustajaa saa puhua ja sitten yksi Euroopan parlamentin edustaja. Eli aina kahden kansallisen parlamentin edustajan jälkeen yksi europarlamentaarikko saa puheenvuoron. Ja maksimipuheaika tulee olemaan kolme minuuttia. Kolme minuuttia per puheenvuoro ja pyytäisin, että huomioisitte tämän puheajan pituuden, sillä täällä todennäköisesti pyydetään hyvin paljon puheenvuoroja ja meillä on aikaa kello 16.30. Nyt siis pidemmittä puheita annan puheenvuoron Elisa Ferreralle. Kiitos puheenjohtaja. Arvon kollegat, tervetuloa tänne te, jotka tulette kansallisista parlamenteista ja osallistutte tähän keskusteluun. Tämä keskustelu käydään tilanteessa, joka on tällä hetkellä erityisen tärkeä osittain sen vuoksi, että emme ole vielä onnistuneet pääsemään eroon kriisistä, joka on iskenyt euroalueen kautta koko Eurooppaan ja koko maailmaan. Viisi vuotta sitten aika tarkalleen Lehman Brothers teki konkurssin. Ja silloin kykenimme näkemään, että on koko joukko heikkouksia nykyisessä mallissa. Minä olen nyt esittelijä äh, mietintöön, jossa tavallaan haetaan uutta vauhtia. Äh, tässä on kysymys äh, hyväksytystä uudesta menetelmästä, jota ryhdytään toimeenpanemaan. Viittaan tässä sixpackiin ja tuupäkkiin, varsinkin twopack, joka on jo astunut voimaan. Tilanne on nyt sellainen, että keskustelemme yhdestä näistä tärkeistä askelista eurooppalaisessa ohjausjaksossa – Suositus on tullut komissiolta ja neuvosto on tämän hyväksynyt ja nyt sitten Euroopan parlamentin tehtävänä on työstää tätä ehdotusta ja pyrkiä parantamaan eh, demokraattista tiedotusprosessia. Eurooppalaisesta ohjausjaksosta tulee tavallaan kehys koko tälle keskustelulle, koska tähän otetaan mukaan sitten maakohtaiset suositukset, jotka liittyvät kansallisten budjettien laatimiseen. Tämä on nyt tällainen ensimmäinen keskustelu Euroopan tasolla. Lokakuussa jäsenvaltiot esittelevät omat budjettinsa tai budjettiehdotuksensa. Ja samanaikaisesti, siis tämän ohjausjakson sisällä ja samanaikaisesti sitten komissiossa on nämä maakohtaiset suositukset budjettien pohjalta niin, että voitaisiin vahvistaa eurooppalaista yhteistyötä Euroopan talouspolitiikassa. Minä olen esitellyt jo mietintöluonnokseni ja olen saanut eri eh, kollegoilta 235 eri tarkistusta mietintöluonnokseeni. Ja juuri nyt me sitten pyrimme näitä käsittelemään ja muokkaamaan ja työstämään näitä ajatuksia näissä tarkistuksissa ja integroimaan ne sitten tähän minun tekstiini. Parlamentissa on periaatteena se, että pyritään mahdollisimman pitkälle pääsemään yksimielisyyteen tai saamaan mahdollisimman laaja yhteisymmärrys ja minulla on suuria odotuksia siitä, että pystyn laatimaan tekstin, joka saa suuren enemmistön taakseen ilman, että kuitenkaan sen vuoksi vesitettäisiin näitä tärkeitä direktiivejä ja parlamentin viestiä tässä vaikeassa tilanteessa Euroopan talouselämässä. Muutama niistä kysymyksistä, joita käsittelen mietinnössäni, on ensinnäkin tämä keskeinen kysymys vahvistaa reaalitaloutta. Kyllähän me ymmärrämme sen, että ilman kasvua emme millään muotoa kykene pääsemään eroon tästä kriisistä kestävällä ta- tavalla. Ja kun on kysymys kasvusta, meidän täytyy myös huomioida se, että Euroopan talouksien välillä on vahvoja yhteyksiä ja Euroopan talous ei muutu vakaaksi, jos emme huolehdi siitä, että erilaiset talouspolitiikat yhdistetään niin, että me saamme yhteisen vahvan kilpailukyvyn koko EUlle. Ja ajattelen tässä myös erityisesti euroaluetta. Me olemme siis tehneet tässä tiettyjä ehdotuksia, haluamme muuttaa komission tekstiä joiltain osin. Juuri nyt ensimmäistä kertaa me tarkastelemme konkreettisesti tarvetta puuttua myös ylijäämiin niin, että voimme tavallaan taistella näitä sisäisiä eroja vastaan unionissa. Mm ja toivomme, että me voisimme myös parantaa sisäistä kysyntää vähentämällä korkeita työn lisäkustannuksia kuitenkaan estämättä palkkojen kehittymistä Euroopassa, koska palkkojen kehittyminen taas parantaa kysyntää Euroopassa. Tämä on kysymys, jota on käsitelty Euroopan parlamentissa useaan kertaan. Me saamme hyvin toimivan Euroopan vain, mikäli ne maat, joilla on ylijäämiä, saavat äh, voivat tukea äh, symmetrisellä tavalla ähm, maita, joissa äh, ei ole kysyntää niin, että kysyntää voitaisiin parantaa ja että voitaisiin investoida ja edistää investointihalukkuutta. Lyhyesti sanottuna tässä on tarkoitus siis saada aikaan politiikka, jolla voidaan taistella työttömyyttä vastaan, erityisesti nuorisotyöttömyyttä vastaan. Meillä on tässä hyvin vakavia sopeutusongelmia. Meillä on paljon tai hyvin korkeat köyhyysluvut ja syrjäytymisluvut. Eli me emme voi tässä lyhyen aikavälin politiikalla puuttua pitkän aikavälin ongelmiin euroalueella. Ja täytyy myös tunnustaa, että kilpailukykyä on parannettava, investointeja, tutkimusta ja koulutusta samaten, koska niiden kautta voidaan parantaa Euroopan talouksien tuottavuutta, erityisesti niissä maissa, joiden pitäisi parantaa kilpailukykyään. Toinen tärkeä asia tässä mietintöluonnoksessa on se, että jäsenvaltioiden täytyy tarkastella taloudellisia ja sosiaalisia seuraamuksia, joita heidän oma politiikkansa aiheuttaa. Ja että tarkastellaan malleja, joita tähänkin mennessä on käytetty. Tarkastellaan eh, niiden valossa näitä tämänpäiväisiä eh, ongelmia ja seurauksia, jotka niihin liittyvät. Tämä on erityisen tärkeää niissä maissa, joissa on vielä tiukennettava taloutta ja joissa on vakavia puutteita, joiden parissa heidän on nyt ponnisteltava. Kyseessä ovat reaalitalouden ja makrotalouden vakavat erot. On siis hyvin tärkeää, että teemme tätä työtä hyvällä tavoilla koordinoiden Euroopassa. Ja meidän täytyy ottaa oppia Sixpackin teksteistä ja erityisesti makrotaloudellisista taseista. Samanaikaisesti on luonnollisesti tärkeää toimeenpanna näitä rakenneuudistuksia, joista on sovittu, mutta sen täytyy kuitenkin tapahtua sopeutetusti niin, että huomioidaan kunkin maan tilanne ja että käytetään kaikkia niitä marginaaleja, joita on tarjolla sekä siksi että tuupäkissä. On erittäin tärkeää myös huolehtia siitä, että seuraamukset näistä toimenpiteistä eivät ole dramaattisia, koska se ei suinkaan ole tarkoitus. Ja mitä tulee sitten finanssipoliittiseen vakauttamiseen, ja eri maiden tilanteiden sopeuttamiseen ja siihen, että kaikki tämä yhdistetään Euroopan tasolla. Meidän täytyy huolehtia siitä, että todellakin noudatetaan niitä toimenpiteitä, mitä me olemme suosittaneet niin, että saadaan aikaa kasvua ja että noudatamme myös sitä logiikkaa, mikä on 20, Eurooppa 2020 tavoitteiden takana. Niin, että koko reaalitalousalue tavallaan arvioidaan uusiksi ja sitten no me olemme sitä mieltä, että näissä teksteissä, joista me puhumme, on tiettyjä viittauksia siitä, että me saamme taloudet käyntiin pikkuhiljaa, varsinkin pk-yritykset, ja että sitä kautta me voimme sitten taistella tätä valtavaa ja hälyttävää työttömyystilannetta, varsinkin nuorisotyöttömyyttä vastaan. Mitä tulee taloudellisiin tilanteeseen, me olemme luonnollisesti huolestuneita myös ähm, luottovirroista reaalitaloudelle, koska se on oikeastaan kokonaan jäissä. Euroopan parlamentissa meillä on useita kollegoita, jotka ovat työskennelleet nimenomaan tämän asian parissa, samoin kuin minäkin. Viime viikollahan me hyväksyimme yhteisen eurooppalaisen äh, tullivalvontajärjestelmän niin, että meillä on myös EKP, joka valvoo euromaita yksistään. Ja samanaikaisesti on tärkeää, että kaikki tämä liitetään kansallisiin valvontaviranomaisiin, varsinkin niissä maissa, jotka ovat pankkiunionin ulkopuolella. Me olemme talousvaliokunnassa keskustelleet näistä yhteisistä mekanismeista ja kriisin ratkaisumekanismista ja niistä rahastoista, joita sektoreiden itse täytyy rahoittaa. Eli siis pankkisektorin tulee rahoittaa nämä rahastot ja sitä kautta sitten voitaisiin käyttää bail-in-järjestelmää, mekanismia, jossa pankin kustannukset, pankkien kustannukset tulevat osakkeenomistajien kannettavaksi. Ja tämä on erittäin ratkaisevaa, jotta me saisimme aikaan vakaan pankkijärjestelmän. Meidän täytyy huolehtia siitä, että veronmaksajilla on myös tietyt takeet eh, siitä, että parannamme reaalitaloutta. Ja parlamentti haluaa myös, että me parannamme eh, taistelua, petoksia, eh, veroparatiiseja, veronkiertoa vastaan. Ne ovat myös suuria ongelmia, mitä meillä finanssimarkkinoilla on. No, tämä on asia, josta voimme puhua vielä myöhemmin. Vielä lopuksi on tärkeää, että myös äh, muistaa se, että emme saa menettää demokraattista valvontaa. Tässä prosessissa täytyy muistaa demokratiaa. Me pyrimme siihen, että täytyy saada järjestettyä suuri taloudellinen alue, jossa on vallalla myös taloudellinen demokratia. Silloin täytyy taata avoimuus, valvonta ja että on mekanismit, joilla saadaan mukaan sekä Euroopan parlamentti että kansalliset parlamentti, kansalaisyhteiskunta ja eri sosiaaliset sektorit. Mutta minun on vielä mainittava, että Troikan työtä tullaan nyt tarkastelemaan hyvinkin tarkasti ihan pian. Ja se eh, tulee olemaan osa ihan tavallista eurooppalaista prosessia, jossa on eh, informoitava ja täytyy olla tällaista demokratista valvontaa. Ja vielä toinen asia prosessissa, jota en halua unohtaa mainita, on se, että komission teksti ja nämä maakohtaiset suositukset ne ovat eh, Edistysaskel ja on myös muitakin edistysaskeleita, johon haluaisin kiinnittää tänne Ensinnäkin komission julkilausuma täysistunnossa liittyen tuupäkkiin parlamentin vaatimuksesta oli se, että kun analysoidaan vuoden 2014 maakohtaisia budjetteja, saatiin aikaan kompromissi, jossa päätettiin, että täytyy huomioida julkistalouden rahoitus niin, että voidaan ylläpitää kestävää työllisyyttä. Ja komissio halusi sitten tähän tällaisen korkean tason asiantuntijaryhmän, jotta voitaisiin yhdessä tarkastella jäsenvaltioiden kanssa näitä ongelmia liittyen valtioverkkoihin, koska valtion velkaongelmia ei ole ratkaistu. Ja tämän pitkän ajanjakson aikana. Tämä on nyt vihdoin viimein otettu esiin. Ja sitten vielä toinen asia. Komissio on tehnyt ehdotuksen siitä, että luodaan yhteinen kriisin ratkaisurahasto, josta me olemme täällä puhuneet. Veronmaksajien ei tule pankkeja pelastaa, vaan pankkien osakkeen omistajien. Ja tämä on rahasto, joka sitten pankit itse rahoittavat. Minä olen puhunut tässä nyt hieman liian kauan, pyydän anteeksi ja odotan kuitenkin ilolla kaikkia niitä ajatuksia, mitä kollegoilla tähän keskusteluun on. Ja joka johtaa siihen, että toivon mukaan Euroopan parlamentti kykenee tekemään selkeän näkökannan tähän ja saadaan parlamentin ajatukset mukaan tähän työhön. Kiitos oikein paljon Elisa. Ja nyt annamme puheenvuoron Ranskan Christophe Karesille. Hän on Euroopan valiokunnan jäsen Ranskan parlamentista. Muistutan, että teillä on kolme minuuttia puheaikaa kullakin. Eli pyytäisin teitä todellakin puhumaan vain tämän verran. Muuten emme ehdi antaa puheenvuoroa kaikille. Herra Karis, olkaa hyvä. Kolme minuuttia. Euh, je voudrais peut-être euh, faire Kiitos puheenjohtaja. Nyt ehkä kannattaisi kertoa kokemuksista, sillä sitähän varmasti odotatte kansallisten parlamenttien edustajilta, sillä meillä Ranskassa on tämä aidosti ensimmäinen vuosi ohjausjaksoa nyt koettu. Ja tämä jatkuu vielä, kun meillä tulee uusi lakiesitys Kyseessä on rahoituslakiprojekti ja voisin sanoa, että kaiken kaikkiaan työ on ollut hedelmällistä. On kuitenkin kaksi aihetta, joita haluaisin korostaa. Ensimmäinen niistä. Tämä tietysti Ranskasta käsin katsoen. Ensimmäinen asia on liittynyt siihen, kuinka nopeasti on toimittava nimenomaan budjetin osalta on käyty keskustelua komission kanssa ja tavoitteita on vähän lykätty, mutta haluaisin kuitenkin kertoa, että tämä keskustelu on rikastuttanut sekä parlamenttia että Ranskan hallitusta, mutta myös komissiota, sillä tämä mukautus vauhti, mitä komissio oli ehdottanut, oli vähän liian äh, kiihkeä. Ja tässä on sellainen vaara, että se olisi vaikuttanut kovasti toimintaan ja kasvuun ja siksi olemme tyytyväisiä siihen, että komissio kuuli meidän pyyntöömme. Kyseessä oli vähän yleisempikin analyysi. Kyseessä oli siis IMFn ajatus. Siellä myönnettiin, että ehkä oli aliarvioitu, minkälaisia vaikutuksia liian suurella mukautuksella olisi ollut. Tämä on siis ensimmäinen seikka ja sitten toinen asia, jota pitää vielä täsmentää. Tämä liittyy rakenteellisiin uudistuksiin. Kuinka pitkälle komissio suosituksissaan oikein menee? Eli kuinka pitkälle tässä on tarkoitus puuttua kansallisiin politiikkoihin ja minkälaisia komissio, päätöksiä komissio tältä osin tekee. On selvää, että Ranskalle esitetty suositus liittyen rakenteellisiin uudistuksiin oli hyvin täsmällinen ja se meni todella pitkälle suosituksissaan. Tämä on todellinen, todella tärkeä asia, sillä tietysti komissiolla, komissio voi legitiimisti asettaa näitä tiettyjä tavoitteita, mutta on kuitenkin valtioiden ja hallitusten ja parlamenttien kansaisten enemmistöjen tehtävä panna nämä täytäntöön. Eli tässä mielessä on käyty Ranskan parlamentissa keskustelua Ja minusta kyllä tästä varmasti on hyötyäkin ollut, mutta kun todella pitää rajoittaa sitä, kuinka pitkälle komission suosituksessa menee, niin tämä asia on todella tullut esille komission Ranskan välisessä vuoropuolussa. Kiitos, herra Kares. Ja seuraavana Unkarin parlamentista Rova Majar. Elnök Puheenjohtaja, kiitos. Maakohtaisista suosituksista on käyty paljon vuoropuhelua ja tarvittaisiin paljonkin kokousmahdollisuuksia komission kanssa, jotta voitaisiin tehdä selviksi kutkin kannat. Olisi myös tärkeää, että paljon aikaisemmin jo puututtaisiin asioihin jotta ei tulisi sellaisia ongelmia, jotka aiheutuvat tietojen vääristymisestä. Ja tässä mielessä olisi hyvä, jos komissio olisi joustavampi sen suhteen, miten voidaan muuttaa suosituksen tekstiä ja pitäisi olla avoimia käsittelemään asioita, jotka voivat olla hankalia. Meidän parlamenttimme on todella kiinnostunut ohjausjaksosta. Euroopan asioiden valiokunta ja sitten eh, tohtori Tserfalvain kautta, joka johtaa kansallista uudistusohjelmaa, näin saamme tietoa asioista. Unkari kiinnistää erityistä huomiota siihen, että kansalliset suositukset toteutetaan, jos ajatellaan esimerkiksi talouden kehittämistä ja työllisyyden kehittämistä. Tämä on meille tärkeää. Meidän mielestämme olisi kiinnitettävä enemmän huomiota pitkän aikavälin uudistuksiin ja peruspoliittisiin linjauksiin. Meidän mielestämme komissio on nyt liian kiinnostunut yksityiskohdista su- suuntaviossa, ei niinkään mieti pitkän aikavälin ajatuksia. Ja tässä mielessä voin yhtyä aikaisemmin puhuneeseen Ranskan edustajaan. Meidän on tehtävä selväksi, että komission pitäisi todellakin miettiä päätavoitteita, pitäisi antaa enemmän vapautta valtioille valita käytettäviä välineitä, on korostettava erityisesti niitä seikkoja, jotka selvästi kuuluvat jäsenvaltion toimialaan. Ei ole hyvä, jos komissio liian laajalti tulkitsee omaa toimivaltaansa. Kiitos edustaja Majar Unkarin parlamentista. Ja seuraavana EPPn koordinaattori ja varjoesittelijä Goses saa puheenvuoron. Merci, merci, merci, monsieur president. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin korostaa sitä, että käynnissä olevat neuvottelut esittelijän ja varjoesittelijöiden välillä sujuvat myönteisessä hengessä ja avoimesti. En epäile sitä, ettemmekö saisi aikaiseksi aika nopeasti kompromissitekstiä tästä hyvin tärkeästä ja vaikeasta päätöksestä. vastaisin jossain määrin kommentteihin, jotka liittyivät suosituksiin. Minä itse olin esittelijänä asioissa aikaisemmin ja silloin sovimme, että suositusten pitäisi olla yksityiskohtaisia. Miksi niiden täytyy olla yksityiskohtaisia? Jos puhutaan vain yleisellä tasolla rakenneuudistukset ja piste, niin mitä se sitten tarkoittaa? Pitää olla yksityiskohtaisia, jotta voidaan arvioida suositusten toteutumista. On oltava kriteereitä ja myös toivottavia tavoitteita ja erinäisiä tekijöitä, jotka on otettava huomioon. Tässä mielessä haluaisin muistuttaa tärkeästä seikasta. Kollegat puhuvat komission suosituksesta. Baroso on varmaankin tehnyt virheen kun hän on nämä suositukset esitellyt komission suosituksena. Olen pahoillani, mutta silloin kun nämä neuvostossa hyväksytään, niin eivät nämä ole enää komission suosituksia. Nämä ovat suosituksia, joita komissio on ehdottanut ja jotka on sitten validoitu tai ei jäsenvaltioiden toimesta. Eli suositukset ovat jäsenvaltioiden tekemiä päätöksiä. Ei voi sitten tulla selittelemään, että komissio yrittää hallinnoida. Jos komission tekemät suositukset otetaan huomioon, niin tämä johtuu siitä, että jäsenvaltiot ovat näin päättäneet. Jos suosituksia eivät jäsenvaltiot halua, niin sitten tämä protesti tai vastalause on nostettava esille oikeassa vaiheessa tai tehtävä vastaehdotus. Jos tätä kohtaa ei selkeytetä, joka on kuitenkin oleellisen tärkeä, jotta kansalaiset voivat ymmärtää tilanteen, niin aina syntyy tämä ristiriita kansalaisten ja unionin välille. Eli jos jäsenvaltiot aina vain ovat oikeassa ja vika on aina Euroopassa, kollegoiden pitää ymmärtää ja tietää, että eurooppalainen lainsäädäntö tapahtuu yhteistyössä, yhteispäätöksenä parlamentin ja neuvoston välillä. Komissio tekee aloitteita, mutta siinäpä se. En halua tietenkään ylittää minulle annettua puheaikaa. Muistuttaisin vain siitä, että Esittelijä ehdottaa, että arvioimme syvällisesti uudistusten sosiaalisia vaikutuksia jo etukäteen. Olen tästä näkökulmasta aivan samaa mieltä, mutta minun mielestäni pitää analysoida myös sitä, mitä tapahtuisi, jos näitä uudistuksia ei tehtäisi. Jos meillä ei olisi eurooppalaista solidaarisuutta heikkoja maita, vaikeuksissa olevia maita kohtaan, niin varmaankin ne olisivat vielä vaikeammassa jamassa tällä hetkellä. Olen aina ajatellut, että varmaankaan Kreikka ei koskaan jättäisi euroa. Monet ekonomistit ovat olleet eri mieltäkin. Ja totta kai kyse on myös uskottavuudesta. Ja nyt voimme todeta, että eurooppalainen solidaarisuus Euroopassa, joka on hallitusten välisesti toimiva Eurooppa, on löytänyt tavan vastata tähän kriisiin. Kriisi ei suinkaan ole helppo tilanne näille ohjelmamaille, mutta kuitenkin maat ovat voineet jo nostaa päänsä veden pinnalle. Minusta on tärkeää selkeyttää itse kunkin roolia, jäsenvaltioiden ja komission roolia, niin että ei tehdä virheellisiä tulkintoja kansalaisten suuntaa, niin että Eurooppa joutuu kantamaan vastuuta, joka sillä ei ole. Ja näissä kysymyksissä suositukset ovat siis suosituksia, joita jäsenvaltiot ovat validoineet ja Ilman tätä ei synny talouspolitiikan koordinointia. Kiitos. Muchas gracias. Kiitos edustaja Gosses tästä siltästä puheenvuorosta. Ja seurana Irlannin edustajahuoneesta edustaja Lynch, hän on rahoitus- ja uudistusvaliokunnan puheenjohtaja. On behalf of the Irish Parliament. Kiitos äh, Iranin parlamentin nimissä. Äh, kiitän kutsusta ja kiitän, äh, kuten muutkin, edustaja Ferreira hänen mietinnöstään. Se on erittäin hyvä pohja tälle keskustelulle. Kiitän myös Ekonia tämän tilaisuuden järjestämisestä. Kuten te tiedätte, Irlanti on ollut ongelma maavuodesta 2010 joulukuusta lähtien ja saanut tuekseen 85 miljardin yhteisrahoituspaketin euroalueen jäsenvalilta, EUlta ja kansainväliseltä valuuttarahastolta, Ruotsilta, Tanskalta, Englannilta, IMFltä ja samoin myös Irlannin eläkerahaston kautta tässä ongelmassa oli 11 äh, yksityiskohtaa, jotka nyt on ratkaistu, ja tämä raportti tullaan piakkoin julkaisemaan. Irlanti on nyt oikealla tiellä, mutta täytyy sanoa, että tämä on tehty, äh, tai tämä on maksanut äh, pitkän pennin ja paljon kärsimyksiä kansalaisille. Tämän päivän tilanteessa, kun me puhumme budjetin valvonnasta, meidän täytyy pysyä keskittyneinä ja muistaa lopputavoite, joka on se, että me saamme kykenemme esittelemään kansalaisillemme hyvän lopputuloksen, kunhan tästä kriisistä päästään eroon. Kun me muutamme talouspolitiikkamme, me emme aina onnistu kommunikoimaan siitä. meidän täytyisikin miettiä sitä, mikä on se visio, mikä meillä on kestävästä rahoituksesta ja taloudesta ja millä tavalla voimme ylläpitää eurooppalaista elämänstandardia ja sosiaalista mallia. Meidän täytyy nyt päästä pidemmälle kuin säästö- ja konsolidointipuheesta ja lähteä puhumaan kasvusta ja vauraudesta ja hyvinvoinnista. Olen samaa mieltä Roa Ferreiran mietinnän kanssa siltä osin, että meidän täytyy pyytää komissiota miettimään näitä maakohtaisia raportteja ja me täytyy myös luoda uusia investointeja niin, että voimme elvyttää unionia. Ja olen iloinen, että edustaja Ferreira toi tämän esiin omassa puheenvuorossaan. Minä haluaisin myös ottaa esiin kaksi tärkeää asiaa EU-tasolla. Ensinnäkin meidän täytyy puhua tavallaan valvonnasta. Ekonhan käsittelee eurooppalaista vuoden 2013 ohjausjaksoa ja vuoden 2014 jaksoa. Artikla 13 äh, tullaan nyt esittelemään ja tammikuussa ehkäpä äh, me saamme äh, uuden artikla 13 konferenssin, jossa parlamentti toimii isäntänä. Tämä mm. merkitsee sitä, että meillä on neljän kuukauden aikana neljä konferenssia suurin piirtein samasta asiasta. Kysymys kuuluukin, mitä me olemme saavuttaneet siihen mennessä mikä eh, on sen arvo ja mihin suuntaan ollaan sitten lähdössä. Yksi yksinkertainen kysymys, eh, ja kysyn tämän ihan avoimella mielellä. Onko tämä tehokas keino päästä eteenpäin tässä asiassa vai olisiko tehokkaampiakin keinoja? Minusta tuntuu, että me tarvitsemme eh, kansallisia parlamenttien jäseniä jakamaan osaamista ja tietoansa yhdessä niin, että silloin on helpompi myös kansallisella tasolla tehdä päätöksiä ja samoin sitten neuvostossa EUn tasolla. Ja tätä täytyy siis sitten seurata kansallisten parlamentin jäsenten ja Euroopan parlamentin jäsenten yhteinen kokous. On kyseenalaista, onko tämä tällainen yhteinen konferenssi hyvä malli kansallisten parlamenttien jäsenille tai Euroopan parlamentin jäsenille. Euroopan parlamentti on valmistellut äh, asiakirjoja äh, hienolla tavalla äh, tätä konferenssia varten, mutta ei kuitenkaan artikla 13 vuoropuhelua varten. Minua kiinnostaisi saada tietää teidän näkemyksenne siitä, miten te näette näiden eri konferenssien välisen yhteyden. Kiitos edustaja Lintsia seuraavana Espanjan eh, talousvaliokunnan puheenjohtaja Lars Vora saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. On hienoa olla taas täällä eri Euroopan parlamenttien kollegojen kanssa työtä tekemässä. 13 kuukautta sitten Espanjassa riskipreemio oli yli 600 pistettä ja tänä aamuna taso oli 244. Eli tässä on tultu yli 600 Ja tämä tarkoittaa paljon kaikenlaista. Ensinnäkin, että hallitukseni on noudattanut hyvin tarkkaan Euroopan unionin suosituksia. Siellä on perustavanlaatuisesti uudistettu talouspolitiikkaa viimeisen 20 kuukauden aikana. Näin kuukausi kuukaudelta on tehty ja on tehty tähän asti. Oli paljon makrotaloudellista epätasapainoa Espanjassa parikin, 20 kuukautta sitten ja tähän on, tämän takia on tehty paljon uudistuksia. Ensinnäkin on saatu aikaiseksi vakautusta Espanjan julkisen talouteen. Tämä oli hyvin tärkeää, jotta julkisen talouden kestävyys pystyttäisiin takaamaan. Tämän lisäksi on pankkialaa uudelleen pääomitettu ja uudelleen järjestely on tapahtunut ja näin on päästy eroon niistä epäilyksistä, jotka liittyvät pankkialamme maksukykyyn ja vakavaraisuuteen ja näin on voitu eh, nopeasti parantaa luotonvirtausta sekä yrityksille että kotitalouksille. Ja sitten kolmanneksi on tehty suuria rakenteellisia uudistuksia, jotta voitaisiin parantaa kilpailukykyämme. Ja meidän kauppataseessamme on tapahtunut suuria muutoksia tämän pohjalta ja myös vaihto taaseeseen tällä on vaikutuksia. Me aiomme jatkaa tällä tiellä suunnitus, suuntaviivojen mukaisesti, ei siis suosituksista ole kyse, jotka tulisivat komissiolta, vaan kokonaisuudessaan kollegiolta ja siksi minä pyytäisin kollegoilta ja komissiolta, että jatkettaisiin vielä selvemmällä tavalla siihen suuntaan, että saataisiin aikaiseksi todellinen talous- ja rahaunioni. Espanja haluaa työskennellä tämän suuntaisesti lähtien liikkeelle pankkiunionista ja finanssipoliittisesta unionista. Tämä on suuri haaste meille kaikille ja me luotamme siihen, että lähiaikoina tämä ongelma on jo ratkaistu. Kiitos edustaja Lansuola. Ja seuraavana Philip de Backer, varjo esittelijä, ja hän edustaa liberaaliryhmää. Kiitos äh, puheenjohtaja ja tervetuloa myös kaikille kansallisille, kansallisten parlamenttien jäsenille. Tämä on erittäin tärkeä keskustelu, jota täällä tänään käymme keskenämme. Haluaisin äh, aloittaa äh, jatkamalla siitä, mitä herra Goses sanoi Eli tässä tulee kaksi asiaa esiin. Yksi, millä tavalla me kaikki onnistumme yhdessä sekä kansalliset että Euroopan toimielimet luomaan tavallaan äh, normaaliutta tähän kriisin aikaan. Ja toisekseen, millä tavalla me saamme ihmiset uskomaan ja tavallaan ottamaan itselleen nämä toimenpiteet, joiden kautta tämä tapahtuu. Eli tässä on kysymys äh, legitiimiydestä. Ensinnäkin se, millä tavalla me voisimme palauttaa normaalitilanteen takaisin. Tässä on otettu jo suuria askereita, jotta ollaan saatu eurooppalaisissa puitteissa jäsenvaltiot noudattamaan budjettikuria, mutta toisaalta myös on otettu askeleita kohti parempaa pankkivalvontaa ja sitä, että pankit toimisivat normaalisti ilman valtavia riskejä. Ja tästä on sovittu Euroopan tasolla yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Tässä on otettu suuria askelia eteenpäin, askelia, joita viisi vuotta sitten monet poliitikot pitivät mahdottomina, mutta nämä askeleet me olemme yhdessä ottaneet. Ja tämä toinen asia, olen samaa mieltä Gosessin kanssa, mitä hän juuri sanoi, liittyy siihen, että äh, tavallaan nämä suositukset, joita tehdään, että saadaan parempaa taloudellista valvontaa ja myös nämä maakohtaiset suositukset, jotka neuvosto on hyväksynyt ja, ja se, että ihmiset hyväksyisivät tämän. Ja tämä minä kuulen koko ajan kansallisilta kollegoilta, että mm, näihin suhtaudutaan tavallaan hyvin negatiivisesti, vaikkakin mm, jäsenvaltiothan tässä ovat itse asiassa vielä enemmän mukana kuin Euroopan, Euroopan parlamentti. Ja sen vuoksi minusta on erittäin mm, hyvä, että me saamme mukaan myös kansalliset parlamentit ja sitten sanotaan, että Euroopan parlamenttihan päättää. Ei, ei Euroopan parlamentti päätä, vaan neuvostohan näistä jäsenvaltiot itse päättävät. Ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot ovat itse mukana ja tavallaan itse ö, ohjaavat itseänsä. Eli he ovat ö, tavallaan sitoutuvat näihin toimenpiteisiin ja siihen, että ne toteutetaan tehokkaalla tavalla. Joten me Euroopan parlamenttina haluamme sitoutua, mutta me haluamme myös, että sekä neuvosto että komissio sitoutuvat ja sen lisäksi, että myös kansalliset parlamentit miettisivät tätä ja sitoutuisivat ja miettivät, millä tavalla he käyttäytyvät sitten neuvostossa niin, että me voimme palauttaa normaalin arkipäivän tähän tilanteeseen. Ja mitä tulee näihin maakohtaisiin suosituksiin, ne ovat vielä tärkeämpiä nyt kuin koskaan aikaisemmin. Kuten edustaja Ferreira kuvasi, myös ne maat, joilla on nyt ylijäämiä, olisi otettava mukaan tähän järjestelmään, että me saisimme aikaan konvergenssia. Ja näin me teemme kahdella tavalla. Ensinnäkin se, että toimimme tehokkaasti ja valvomme se, että rakennemuutoksissa on selkeät määritellyt tavoitteet ja että ne toteutetaan. Ja toisekseen se, että Euroopan tasolla jäsenvaltioiden kanssa tuetaan investointeja esimerkiksi infrastruktuuriin, innovaatioon ja tutkimukseen. Nämä ovat hyvin tärkeitä, että voimme palauttaa kasvun ja tavallaan normaaliuden. On erittäin tärkeää katsoa, miten me pääsemme eroon tästä kriisistä niin, että tilanne paranee myös kansalaisillemme. Kiitos. Kiitos, edustaja De ja sitten Slovenian kansan edustuslaitoksesta Franke, hän on talous- ja rahavaliokunnan puheenjohtaja Sloveniasta. Kolme minuuttia. Najlepša hvala za besedo. Uvodoma nekaj kritičnih misli. Kiitos puheenjohtaja. Haluan lähteä liikkeelle kriittisessä hengessä. Me puhumme hyvin tärkeästä aiheesta. Tästä olen samaa mieltä. Yhteistyötä on tehostettava kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä ja myös komission kanssa silloin, kun puhumme makroekonomisesta hallinnoinnista. On kuitenkin sanottava, että meillä on aikaa tälle keskustelulle vain puolitoista tuntia. Eihän se riitä. Me emme voi mennä kaikkien jäsenvaltioiden kysymyksen yksityiskohtaisesti. Ja toisaalta emme voi puhua myöskään vaikutuksesta Euroopan tasolla – Tätä vuoropuhelua kuitenkin pitäisi käydä. Meillä on kysymyksiä, joita on esitetty kansalliselle parlamentille. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on se, onko komission suosituskehys sopiva kansalliseen tilanteeseen. On sanottava, että pelkäämpi, että me emme voi olla tyytyväisiä tai tyytymättömiä näihin suosituksiin. Ne täytyy vain ottaa vastaan faktana. Näin on ainakin oman maani kohdalla. Valitettavasti meistä puhutaan nyt ikään kuin seuraavana mahdollisena ongelmana, vaikkakin Slovenian kriisi on, on toisen tyyppinen ja pankkisektorin kriisi ja ylivelkaantuminen taloudessa ei tarkoita sitä, että me olemme seuraava ongelmamaa. paras tapa vakauttaa julkista taloutta on luoda kasvua. Minusta meidän pitää kysyä itseltämme, tukeeko nykyinen malli kasvua ja uusien työpaikkojen luomista? Vai estääkö se meidän etenemistämme tavoitteiden suuntaan? No sitten suosituksista on sanottava, että Euroopan unionin toimielimet eivät ole löytäneet mitään sellaista uutta kerrottavaa, mitä me Sloveniassa emme olisi jo todenneet. Talous on ylivelkaantunut, pankkisektori on kriisissä, pitää paikkansa. Mutta kuitenkin tänä vuonna ja edellisenä vuonna Slovenia on aktiivisesti osallistunut suositusten täytäntöönpanoon ja tällä hetkellä viimeistelemme tämän ja ensi vuoden budjettia jo tällä hetkellä on sosiaalisia ristiriitoja, jotka ovat havaittavissa, ja tämä kyllä hidastaa prosessin etenemistä. On tiettyjä erityispiirteitä liittyen seikkoihin, joita parlamentin täytyy käsitellä toisaalta, jotka vaikuttavat kansalaisiin. Meillä on suuri vastuu lähikuukausina, koska meidän täytyy Euroopan unionina osoittaa, että me pystymme vastaamaan näihin valtaviin haasteisiin, joita talous ja sosiaalinen kriisi meille aiheuttaa. Toisaalta sitten täytyy muistaa euroskeptisyyden nousu Euroopan vaaleissa suurena mörkönä. On hyvin tärkeää muistaa, että kasvua ei saada tekemättä mitään. Täytyy selkeyttää aiemmin tehdyt virheet, täytyy tunnustaa ne ja täytyy puhua kasvusta ja työpaikoista. Ja tämä kaikki täytyy toteuttaa konkreettisesti käytännön tasolla. Yes, señor Fares. En... Kiitos oikein paljon. Ja sitten Latviasta edustaja Lotholins, joka on talousvaliokunnan puheenjohtaja. Uh, thank you, sir. Kiitos puheenjohtaja. Latvian kansallinen parlamentti käsittelee maakohtaisia suosituksia niiden täytäntöönpanoa. Kiitos. 2013 toukokuun lopulla suosituksia käsiteltiin parlamentissa ja sitten kesäkuussa – meidän valiokunnallemme kerrottiin ministerin toimesta siitä, miten asiat etenevät. Tässä olisi hyvä, jos voisimme käsitellä asioita paremmin. Tähän tarvittaisiin enemmän kuin pari-kolme päivää. Me emme pysty parlamentissa näin nopeasti reagoimaan ja antamaan kunnoisia vastauksia ja kertomaan omista ajatuksistamme erityisesti, kun kyseessä ovat pitkän aikavälin hankkeet, jos ajatellaan esimerkiksi sosiaalipalvelujen uudistuksia tai eläkeuudistuksia, no käsittelyyn tarvitaan kyllä ilman muuta enemmän kuin 203 päivää parlamentitasolla. Jos mennään sitten maakohtaisiin suosituksiin, kun puhutaan EU rahoituksesta näihin tarpeellisiin uudistuksiin. Euroopassa emme rahaliiton sisäisiä mahdollisia sivuvaikutuksia käsittele, mutta sitten kun tulemme mukaan, niin sitten puhumme tästä, mitä tulee sitten finanssipoliittiseen kurin. Me olemme ottaneet oppia menneestä ja on selvää, että talouspoliittinen kuri on yksi tärkein kulmakivi politiikassamme. Ja meillä budjettikorilain hyväksyminen 2013 vuoden alussa oli hyvin tärkeä hetki. Sieltä käytimme periaatteet finanssipolitiikalle ja varmistetaan budjetin kestävyys, makatalouden vakaus ja vähennetään ulkoisten tekijöiden vaikutusta talouteen. Jos ajatellaan sitten finanssipolitiikan vahvistamista, niin hallituksella on finanssipoliittinen neuvosto pystytettynä. Se aloittaa tammikuussa 2014 ja se seuraa sitä, miten lakia pannaan täytäntöön. Parlamentti tulee mukaan myös finanssipoliittisen neuvoston nimittämiseen. Nimitämme kolme kuudesta jäsenestä, eli kiitos oikein paljon. Mielenkiinnolla odottelemme keskustelua. Indeed, Mr. Otholins on... Kiitos oikein paljon, edustaja Ohollins. Ja sitten ECRn edustajana saa puhua seuraksi edustaja Epping. Uh, wel. Kiitos, herra puheenjohtaja. Täällä on jo sanottu paljon, niin ajattelin oikeastaan ihan lyhykäisesti puuttua Ranskan edustaja Kavesin sanoihin, koska hän otti esiin hyvin mielenkiintoisen asian. Nimittäin sen, mitä kansallisten parlamenttien oikeuksia jää jäljelle, jos verrataan niitä Euroopan parlamenttiin. Ja se, että toimivaltuudet tavallaan virtaavat Brysseliin. Minä siis kannatan eurooppalaista ohjausjaksoa, jota Ferreira ehdottaa. Ja me näimme siinä, että euro alue muuttuu tällaiseksi budjettiunioniksi, jossa on valvontaa ja jossa on myös maakohtaisia suosituksia. Tämä on luonnollisesti tärkeää, että tietää, että on valvontaa ja saada tietää, mikä on mennyt pieleen ja miten se korjataan. Mutta täten tullaan kysymykseen, mikä sitten on kansallisen parlamentin toimivaltuus, koska tässä budjettiunionissa koko kansallisen parlamentin budjettioikeus, joka on siis parlamentin eh, perusoikeus, eh, niin kansallisen parlamentin eh, budjettioikeus oikeastaan mm, sitä nakerrataan, koska Brysselissä päätetään tästä. Ja silloin esimerkiksi päätetään, että tietyt ongelmat on, on palautettava Eli puhutaan esimerkiksi äh, epätasapainosta. Mikä on epätasapainoa? Voisi puhua epätasapainosta äh, pankkisektorilla, Kyproksessa, Irlannissa, Sloveniassa tai esimerkiksi Espanjan kiinteistömarkkinoista. Entä sitten äh, Saksa tai Alankomaat? Siellä on kauppa-alijäämää. Eikö se sitten ole yhtä paha asia? Taikka esimerkiksi, jos katsotaan palkkoja, ovatko palkat Saksassa liian matalat, kuten sosiaaliasioista vastaava komissiojäsen sanoi. Eli siis tässä kosketaan kaikkea politiikkaa kansallisella tasolla, sosiaalipolitiikkaa, työpolitiikkaa, kaikkea mahdollista. Eli kysymys kuuluukin, mitä kansallisten parlamenttien toimivaltuuksista jää enää jäljelle. Täällä puhutaan jopa pitemmälle menevästä ex ante koordinaatiosta, jossa jokainen ehdotus, jonka äh, hallitus on tehnyt äh, sosiaali- tai talouspolitiikasta, sanotaan nyt vaikka esimerkiksi äh, sosiaaliturvan tai eläkkeiden muuttaminen, niin silloin se pitäisi esitellä ensin komissiolle ja parlamentille. Eli silloin se merkitsee sitä, että teidän äh, yhteispäätösmahdollisuudet äh, omaan lainsäädäntöön ne katoaa sen vuoksi, että kansallisen parlamentin rooli vain heikkenee. Joten siis äh, tässä on tärkeää löytää tietynlainen tasapaino sen välillä, mitä Euroopan unioni, siis komissio, parlamentti ja neuvosto tekevät, ja se, mitä jää jäljelle kansallisille parlamenteille. Jos jokin menee pieleen teidän maassanne, teidän täytyy tehdä muutoksia ja leikkauksia, niin silloin teidän pitää ensin katsoa, mitä te teette, ja sen jälkeen te vasta katsotte tähän suuntaan ja katsotte, että mitä meidän kansalliset edustajamme siellä Euroopan parlamentissa tekee. No jos kansalaiset ovat sitten vihaisia, niin he suuttuvat ensin teille kansallisten parlamenttien edustajille ja vasta myöhemmin sitten meille Euroopan parlamentin edustajille. Eli kysymys on koko tämän järjestelmän legitiimiydestä, eikä jokainen kansalainen hyväksy sitä, että Brysselistä sanellaan, millä tavalla eläkejärjestelmiä muutetaan tai sosiaaliturvaa. Tämä on asia, joka meidän on pidettävä mielessä ja meidän täytyy löytää tasapaino kansallisen ja Euroopan parlamentin välillä, samoin kuin Euroopan unionin toimivaltuuksien ja jäsenvaltioiden toimivaltuuksien välillä ja nyt toimivaltuuksia, joita tällä hetkellä esimerkiksi Euroopan parlamentilla on, jotka kuuluisivat ennemminkin kansallisille parlamenteille. Kiitos edustaja Epping. Ja sitten Portugalin parlamentin edustaja, valtiovarain ja julkisen hallinnon valiokunnan puheenjohtaja Kavre, olkaa hyvä, kolme minuuttia. Eh, Kiitos puheenjohtaja me katsomme, että tämän keskustelun järjestäminen on hyödyllinen askel. Se mahdollistaa poliittisten arvioiden tekemisen sekä kansallisten parlamenttien että Euroopan parlamentin jäsenten toimesta. Ja voimme käsitellä myös maakohtaisia suosituksia komissiosta. Olemme erityisen tyytyväisiä siitä puheenvuorosta, jonka esittelijä Ferreira piti. Hän totesi, että on hyvin tärkeää pitää mielessä kriisin syyt Euroopassa. Nyt vietämme Lehman Brothersin kaatumisen viidettä vuosipäivää ja onkin tärkeää nähdä kriisi myös eurooppalaisena haasteena. Tämä vaatii politiikalta enemmän koordinointia – eikä pelkästään lyhyen aikavälin reagointia, vaan sellaisia ratkaisuja, jotka pääsevät kestävään kasvuun ratkaisuna ja myös pitkällä aikavälillä, pitkällä aikavälillä työpaikkojen luomiseen. Tästä syystä Portugalin parlamentissa haluamme aktiivisesti osallistua ohjausjaksosta käytävään keskusteluun. Me olemme tietoisia siitä, miten tärkeää tämä keskustelu on, erityisesti maassa, joka käy lävitse vakavaa sopeuttamisohjelmaa. Tässä meillä on totta kai apuna kansainväliset kumppanimme. Puolentoista tunnin keskustelu ei tietenkään voi riittää – Portugalissa parlamentissa meillä oli mahdollisuus kuunnella myös edustaja Ferreiraa. Hänet oli kutsuttu puhumaan omasta mietinnöstään paikan päälle. Ohjausjakso keskustelussa ja myös Sharon Bowlesin puheenvuoron yhteydessä nämä asiat nousivat esille. Tärkeää on se, että me tapaamme säännöllisesti komission ja parlamentin ja kansallisten parlamenttien, Euroopan parlamentin kannat täytyy nähdä kokonaisuutena. Ei tätä voi toteuttaa minkälaisella ad hoc perustalla vain silloin, kun kansalliset parlamentit tai Euroopan parlamentti päättävät, että olisi mukava tällainen keskustelu järjestää. Onko kriisi takana ja euro turvassa ja talous alkanut elpyä? Ei pidä unohtaa kriisin syitä, epätasapainoa rahoitusmarkkinoilla, joilla oli sitten epäsymmetrisiä vaikutuksia talouteen. Eikä pidä myöskään unohtaa sosiaalisia vaikutuksia, joita hyvin tiukalla sopeutuspolitiikalla on. Tästä syystä Portugali on todella ponnistellut saavuttaakseen ulkoiset tavoitteensa mutta näihin ei päästä hinnalla millä hyvänsä, jos sitten tuloksena syntyy valtava työttömyys ja se, että Portugali on jo neljättä vuotta taantumassa. Tästä syystä tarvitsemme eurooppalaista koordinointia. Tupac on toki hyvä, mutta se ei riitä yksin. Pitää mennä pidemmälle. Meidän täytyy toteuttaa pankkiunioni. On varmistettava, että veroharmonisointi toteutuu että meillä on todellinen talous- ja rahaunioni euroalueella. Ja 28 valtion EU-sakin, jos niin halutaan. Kyse ei ole yksittäisten maiden käymästä taistelusta, vaan eurooppalaisesta kriisistä, ja tämä ratkaistaan vain yhteistyöllä. Kiitos edustaja Kaurito, ja sitten Slovenian edustaja Euroopan asian valiokunnan varapuheenjohtaja edustaja Osterman saa puheenvuoron. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät kansallisten parlamenttien edustajat, hyvät MEPit. Kesäkuussa 2013 Sloveniassa käytiin keskustelua, joka koski Euroopan komission suosituksia. Me haluaisimme mahdollisimman pitkälle tulla mukaan tähän ohjausjakso käsittelyyn valiokunta, joka Sloveniassa kokoontui, tulisiin tulokseen, että Euroopan komission suositukset osuvat oikeaan ja niistä on hyötyä. Ne tarjoavat hallituksellemme hyvän toimintamahdollisuuden. Ne eivät koske ainoastaan eläkeuudistuksia, on mahdotonta ottaa kantaa kaikkien jäsenvaltioiden asioihin yhdessä ja siksi tarvitaan maakohtaisia suosituksia. Suosituksemme ovat hyvin valmisteltuja ja ne koskevat lähinnä julkista talouttamme ja uusien työpaikkojen luomista, kasvun varmistamista ja tiettyjä kansantalon aloja. Meidän on myös hoidettava pankkialan uudistukset. Eurooppalaisen ohjausjakson tarkoituksena on koordinoida talouspolitiikkaamme. Ja siksi olisi hyvä, jos kaikki jäsenvaltiot tekisivät yhteistyötä euroalueen hallinnoinnin osalta. Meidän pitäisi keskittyä enemmän siihen, miten eri kansantaloudet ovat yhteyksissä toisiinsa. Kiitos Osterman ja seuraavana edustaja Beres Euroopan parlamentin työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja. Merci, euh, cher président. hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä tapaaminen on meille aina tärkeä hetki. Puolitoista tuntia ei kenties riitä tälle keskustelulle. Kuitenkin kyse on syklistä. Onneksi meillä on myös muita mahdollisuuksia käydä näkemysten vaihtoa. Artiklan 11 täytäntöönpanosta finanssipoliittisesta sopimuksesta, sen täytäntöönpanosta. Ja Vilnassakin ensi kuussa tämän tiimoilta tavataan. Kenties haluaisin oikeastaan korostaa kolmea seikkaa tässä yhteydessä. Ensinnäkin meille parlamentaarikoille, joko kansallisille tai Euroopan parlamentin jäsenille. Tärkeää on se, että saamme neuvostolta ja komissiolta prosessin kuvauksen. Meillä on maakohtaisia suosituksia ja komission tekemiä suuntaviivoja, jotka liittyvät myös vuotuiseen kasvuselvitykseen. Sitten meillä on myös neuvoston ohjeistus. Jos me haluamme, että tämä prosessi on todella demokraattinen, niin meillä on oltava selkeä artikulointi sen suhteen, mistä lähdetään, mikä on yhteinen diagnostiikka tilanteesta ja voimmeko yhtyä, sitoutua tähän diagnostiikkaan. Kyseessä on tämä vuotuinen kasvuselvytys, jonka on oltava meidän keskustelujemme pohjana ja myös pohjana maakohtaisille suosituksille. Toinen huomio on se, että olen edelleenkin sitä mieltä, että neuvosto omassa lähestymistavassaan aliarvioi niitä kerroinvaikutuksia, joita tapahtumilla yhdessä jäsenvaltiossa on tapahtumia muissa jäsenvaltioissa. Esimerkiksi se, kun ajatellaan työn yksikkökustannusten huomioimista kilpailukyvyn parantamana tekijänä, totta kai täytyy nähdä se suhteessa muihin jäsenvaltioihin. Joissakin komissiossa usein tämä jää huomiota ja tämä on meistä ongelmakohta. Ja kolmanneksi siinä globaalissa puitteistossa, jossa taloutemme kehittyy, totta kai olen vakuuttunut siitä, että jos meillä ei ole sosiaalisia indikaattoreita, joiden kautta voidaan identifioida makrotalouden tasapainoa, niin emme pääse järkevään tilanteeseen talouden tai sosiaalisen tilanteen arvioinnissa jäsenvaltioissa. Tässä lähestymistavassa täytyy pitää mielessä se, kuinka tärkeitä eurooppalaiset rakenneuudistukset ovat, joita me toteutamme. Ja tässä yhteydessä totta kai myös pankkiunioni. Se voi auttaa myös julkiset ja yksityiset investoinnit liikkeelle. Tässä minun puheenvuoroni tähän keskusteluun. Merci beaucoup, Madame Beres. Kiitos, edustaja Beres. Ja seuraavana edustaja Gaal Peltz EPstä. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiito, kiitän myös esittelijää tästä hienosta työstä. Haluaisin kiittää myös kansallisten parlamenttien edustajia siitä, että voimme käydä vuoropuhelua. Kun on keskustelua seurannut, niin käy ilmi, että näin saamme kuulla aivan erilaista näkökulmista ja tästä on paljon hyötyä. Mitä tulee sitten tähän mietintöön ja ohjausjaksoon, meillä on pari seikkaa, jotka haluaisin mainita. Ensinnäkin liittyen aikatauluun ja ohjausjakson etenemiseen haluaisin kiinnittää Rova Ferreran huomion siihen, että olisi hyvä, jos me vähän miettisimme sitä, miten olisi parempi synkronisoida työ kansallisen budjettityön kanssa, sillä usein kun neuvostossa hyväksytään maakohtaiset suositukset, niin ne vaikuttavat kyseisen vuoden budjettiin. Mitä tulee sitten sisältöön, niin haluaisin miettiä nyt eh, sitä, kuinka paljon hyötyä toimista on, jos ajattelemme näitä konferensseja ja ohjausjakso viikkoa kuinka paljon hyötyä niistä on ohjausjaksoa varten. Antavatko ne sille lisäsisältöä vai eivät? Mitä tulee tähän sisältöön? No nämä mietinnöt kerran vuodessa valmistellaan ja niissä pitää huomioida jatkuvuus ja on sanottava, että nämä analyysit koskevat usein menneisyyttä, ne ovat tiettyä alapolitiikkaa koskevia. Tämä on ihan hyvä, mutta kuitenkin pitäisi ajatella myös tulevaisuutta, jotta ei annettaisi sellaista mielikuvaa, niin kuin tiedotuksessa usein ilmenee, että komissio usein eh, viittaa näihin suosituksiin, niin kuin ne olisivat kiveen hakattu, eikin ne pystytä muuttamaan ollenkaan. Meidän pitää siis käyttää tätä oikein hyvää tarkoitusta mm, varovaisesti niin, että todella pääsemme asetettuun tavoitteeseen, eli että valtion talous olisi vakaa ja päästään eroon liian suuresta makrotaloudesta epätasapainosta. Tätä varten tarvitaan vertailu kelpoista toimintatapaa ja olisi tärkeää, että kaikki se suuri työ, mitä tehdään, ei jäisi ihan hyödyttömäksi. Kiitos. Kiitos edustaja Galpelts ja sitten viimeisenä Kroatian kollega edustaja Madevic. Zahvaljujem predsjedavajući. Zahvaljujem e, izvjestiteljici na dobrom... Puheenjohtaja, haluaisin kiittää esittelijää hyvästä ja yksityiskohtaisesta mietinnöstä ja haluan kiittää myös kansallisten parlamenttien edustajia. Haluaisin korostaa sitä, että yksi menestyksekään talouspolitiikan haasteista on se, että koordinoimme, seuraamme talouspolitiikan toteuttamista ja totta kai myös finanssipolitiikan jäsenvaltioiden tasolla täytyy olla koordinoitua. Sitten rahapolitiikan puolestaan täytyy sopeutua tähän tilanteeseen, kun finanssipolitiikkaa virtaviimaistetaan, niin on tärkeää muistaa myös rakenneuudistukset. Jäsenvaltioissa pääasiassa keskitytään Euroopan unionin tason tavoitteiden täyttämiseen strategisten asiakirjojen avulla. Maakohtaiset suositukset voitaisiin nähdä myös horisontaalisina suosituksena. Näiden suositusten analysoinnin kautta voimme havaita, että useat suositukset toistuvat jäsenmaasta toiseen. Esimerkiksi julkisen sektorin tehokkuuden parantaminen, työmarkkinoiden uudistukset, työmarkkinoiden tehokkuuden parantaminen, eläkejärjestelmän uudistus – sisäisen palvelumarkkinan tehostaminen, veronkierron vastainen taistelu, aktiivinen aloitteellinen työllisyyspolitiikka, nuorisotyöttömyyden torjuminen. Nämä alat ovat kaikki sellaisia, jotka vaivavat kaikkia jäsenvaltioita. Ohjausjakson lisäarvona näen sen, että voimme vaihtaa näkemyksiä, käydä näkemysten vaihtoa ja pohtia sitä, miten näitä toimia täytäntöön pannaan eri jäsenvaltioiden tasolla. Meidän pitäisi perehtyä siihen, minkälaisia kokemuksia on saatu eri jäsenvaltioista. Pitäisi ottaa oppia kokemuksista ja pyrkiä välttämään virheitä. Voitaisinko päästä synergiaan niin, että voisimme päästä tästä kriisistä eteenpäin? Gracias, señora Kiitos, edustaja Maletit. Ja näin olemme päässeet puheenvuorojen loppuun. Tässä vaiheessa esittelijä Ferreira saa taas puheenvuoron. Haluaisin kuitenkin korostaa nyt sitä, että tässä keskustelussa siitä on käynyt ilmi, että olemme samaa mieltä siitä, että nämä kansalliset politiikat eivät ole vain kansallisia kysymyksiä, vaan eurooppalaisia kysymyksiä. Yhdessä maassa tehdyt päätökset, erityisesti ne päätökset, jotka on tehty maissa, joissa on sama yhteinen valuutta käytössä, niin niillä on aivan suoria vaikutuksia toisiin maihin. Rova Beres puhui näistä kerrannaisvaikutuksista ja edustaja Epping ilmaisi huolensa siltä osin, mitä Espanjassa tapahtuu, on ymmärrettävää, että ollaan huolestuneita siitä, mitä toisessa jäsenvaltiossa tapahtuu. Se, mitä Alankomaissa tapahtuu, kiinnostaa ja huolettaa myös muualla muissa jäsenvaltioissa. Niin kuin herra Trichet on täällä sanonut, meillä on tässä selvästi yhteinen tulevaisuus. Ja nyt kiittäisin teitä kaikkia näistä puheenvuorosta ja annan taas Rova Ferrelle puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Niin haluan ilmaista kiitollisuuteni tästä hyvin laadullisesta keskustelusta. Minusta tässä on ollut hyvin tärkeitä ja mielenkiintoisia ja tärkeitä puheenvuoroja, joka osoittaa, että tämä, tätä työtä on viety eteenpäin ja että tämä on merkityksellistä työtä. Tässä on ehkä kolme suurta asiaa, jotka nyt haluaisin johtopäätöksenä ottaa esiin. Kaikki, jotka ovat puhuneet eh, tie, olkaa varmoja siitä, että olen kirjannut muistiin kaiken, mitä olette sanoneet ja että parhaalla mahdollisella tavalla pyrin ottamaan teidän näkemyksenne mukaan tähän tekstiin, jota minä ja varjoesittelijät olemme tässä laatimassa. Tehän olette ne, hekin ovat olleet mukana tässä keskustelussa. Yksi perusasia liittyy nimenomaan tähän nykyiseen vallalla olevaan tilanteeseen. Olen tässä nyt maltillinen asenteessani, kun joku sanoo, että kaikki olisi jo ratkaistu ja konsolidoitu. Minä uskon, että meidän täytyy taata, että ne merkit, ne positiiviset merkit, joita me nyt näemme, että ne säilyvät niin, että ei mennä taaksepäin. Edustaja tässä tässähän ihan huolestuu, kun te sanotte, että pitäisi katsoa, mitä on tapahtunut ja mitä olisi tapahtunut, jos mitään ei olisi tehty. No, jos mitä ei olisi tehty, niin Kreikkaa ei olisi edes mukana koko prosessissa eikä edes euroalueessa. Tämä olisi voinut olla todellakin tuhoisaa. Ehkäpä tällaiset ajatukset, ajatusleikit ovat mielenkiintoisia, mutta kaikki mielenkiintoisinta on katsoa, mitä me olemme tehneet. Ja se, mitä olemme tehneet, onko se ollut oikein ja onko tilaa korjata toimenpiteitämme. Kun katsotaan muita kansainvälisiä blokkeja, erityisesti sitten USAta, niin ehkäpä me voimme ottaa oppia toisiltamme. Ei ähm, Eurooppa, en minä usko, etteikö Eurooppa voisi vielä parantaa tekosiaan. Toki. Mutta Euroopan on nyt äh, parannettava äh, olemassa olevaa tilannetta ja täytettävä ne aukot, joita tässä eurooppalaisessa rakennuksessa on. On mekanismeja, joita vielä on täydennettävä ja parannettava. Minusta oli tärkeää saada kuulla asio- näitä asioita, mitä täällä otettiin esiin, esimerkiksi mahdollisuus päästä vielä edelleen eteenpäin. Ajattelen tässä ennen kaikkea pankkiunionia, joka on tällainen asia, joka täydentää jo olemassa olevaa. Juuri nyt näemme tiettyä vakautumista ja se johtuu nimenomaan siitä, että Euroopan keskuspankki on ö, toiminut ja luonut tällaisia rajat ylittäviä mekanismeja. On toki koko joukko asioita, joita on käsiteltävä vielä hieman enemmän keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Emme me voi vaan tuosta noin hyväksyä komission tekstiä lähtökohdaksi. On tärkeää, että tarkastelemme niitä ongelmia, joita meillä euroalueella on, sekä keskipitkällä että pitkällä aikavälillä. Ja jos katsotaan niitä välineitä, joita meillä on käytettävissämme ennen kaikkea talouspolitiikan koordinoimiseksi, niin tilanne juuri nyt on sellainen, että meillä on yhteistyötä ja samanaikaisesti kuitenkin täytyy todeta, että työttömyysluvut ovat sietämättömän korkeat ja valtion velat ovat liian korkeita ja meillä on valtavia sosiaalisia ongelmia. Ihmiset jäävät ulko, yhteiskunnan ulkopuolelle ja syrjäytyvät. Meidän on saatava takaisin kansalaisten luottamus Eurooppaan ja siihen, että me voimme poliittisesti ratkaista näitä ongelmia. Mitä tulee talouspolitiikan koordinointiin, niin se on täysin välttämätöntä ja tässä ehkä pitäisi muovata jollain tavalla uusiksi troikkaa äh, rinnakkain Tupac-työn kanssa. Goses hän toi esiin, miten tärkeää tämä on. On tärkeää, että me teemme yksityiskohtaisesti työtä eri välineiden kohdalla, jotta voimme parantaa kilpailukykyä ja konvergenssia. Ja tässä on tehtykin tiettyjä aloitteita. Meidän täytyy saada rakenne, ra, rakennemuutoksia aikaiseksi, jonka kautta saamme aikaiseksi stimuloivan järjestelmän, ei ainoastaan rankaisevaa järjestelmää uudistusten yhteydessä. On tärkeää, että me saamme aikaan myös joustoa tässä sopeuttamisvaiheessa ja meidän täytyy katsoa myös, missä määrin komissio voisi käyttää joustoa budjetin kohdalla Sixpackissa ja Tupakissa. Ja että me saisimme investointeja 2020 tavoitteisiin ja että saisimme suitsittua valtion velkoja. Monet ovat täällä puhuneet näiden suositusten laadusta. Ja minusta tämä laatu, josta esimerkiksi edustaja Galpelts puhui ja myös monet muut, tässä on tiettyä tarvetta meidän puoleltamme antaa enemmän informaatiota niin, että näistä suosituksista tulisi hyviä, ettei ne olisi pelkkiä analyysejä ja parannusehdotusluetteloita, vaan että tehdään niin kuin monet täällä ovat sanoneet, nimittäin, että todellakin demokratisoidaan tämä prosessi. Ja ranskalainen kollega Karesh puhui myös tästä. Eli meidän täytyy huolehtia siitä, että me tiedämme jäsenvaltioiden eri äh, tavallaan perinteet ja, ja, ja tilanteen ja niin huolehtia siitä, että saadaan joustoa, uutta tasapainoa äh, tähän demokraattiseen lähestymiseen. Ja täytyy myös tunnustaa se, että äh, eivät maat voi täysin ajaa omaa politiikkaansa sen vuoksi, että kaikki se, mitä he tekevät, vaikuttaa muihin. Meidän täytyy huolehtia siitä, että me saamme tällaisia mekanismeja, osallistumismekanismeja kansallisille parlamenteille ja Euroopan parlamentille. Meidän täytyy tehdä parempaa yhteistyötä niin, että saamme aikaan paremman arkkitehtuurin tavallaan tätä varten. Niin, että me saisimme mukaan meidän osallistumistamme, meidän kaikkien. Nämä suosituksethan tulevat neuvostolta ja komissiolta, mutta niiden täytyy kuitenkin perustua demokratiaan ja demokraattiseen oikeutukseen. Sen vuoksi kansan valitsemien edustajien täytyy olla tässä mukana sekä kansallisesta että Euroopan parlamentista. Ja vielä viimeinen kommentti. Haluan painottaa vielä, että on hyvin tärkeää huolehtia siitä, että meillä on myös äh, lyhyen aikavälin poliittisia ratkaisuja, joilla me saamme käyntiin äh, työllisyyden, kasvun ja sosiaalisen solidaarisuuden. Se on täysin välttämätöntä. On välttämätöntä, että me saamme nyt äh, kuriin nämä sosiaaliset ongelmat – me olemme vakuuttuneita eurooppalaisia ja sen vuoksi on hyvin tärkeää huolehtia tästä asiasta. Sosiaaliset indikaattorit ja työllisyyskysymykset, työllisyysaloitteet ovat tärkeitä, koska kaikki se, minkä me teemme, ei, ei aina johda mihinkään, ellei me nyt saa käyttiin Euroopan kilpailukykyä strategisesti hyvällä tavalla. Meidän täytyy nyt kiireellisesti parantaa tilannetta. Tästä useampikin teistä puhui. Joten me olemme nyt hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa kriisin vakavuus, se on ollut voimassa, kriisi on ollut vallalla jo vuosia. No, kriisin vakavuus johtaa siihen, että me olemme nähneet, että eurooppalaisessa projektissa on aukkoja, jotka on tukittava. Meidän on koottava voimamme perusdirektiivien ympärille. Ja tämänkin direktiivi tulee heijastelemaan kaikkia näitä tärkeitä ajatuksia, joita te tässä keskustelussa toitte esiin. Tämä on ollut suureksi hyödyksi ja kiitän teitä kaikkia. Kiitos. Kiitos oikein paljon Elisa. Ja lopuksi haluaisin vielä kertoa, että mietinnöstä äänestetään talousvaliokunnassa 30. syyskuuta ja täysistuntoäänestys on lokakuun istunnossa. Ja lopuksi haluaisin kiittää kaikkia kansallisten parlamenttien kollegoja heidän kommenteistaan. Niistä on hyötyä, kun teemme työtämme. Ja haluaisin kertoa, että seuraava yhteinen kokous on tarkoitus pitää tammikuussa. Kyseessä on parlamentin välinen kokous, jossa analysoidaan vuosittaista kasvututkimusta, jonka komissio hyväksyy 15. marraskuuta. Näin pääsemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Muut asiat, koska muita asioita ei varmasti ole, niin pääsemme sitten seuraavaan kohtaan, kohta 14, eli kertoista seuraavat kokoukset pidetään maanantaina 23. syyskuuta kello 15-18.30 ja tiistaina 2499 1230 ja kello 15-18.30. Kiitos oikein paljon kaikille pikaisiin näkemisiin. Yeah.